ja varmistaa, että teemme markkinavalvontamenettelystä entistäkin vankemman. Grazie, komissario. Kiitoksia komission jäsen. Olemme saaneet päätöslausumaesityksen. Keskustelu päättyy ja äänestys toimitetaan huomenna puolelta päivin. Istunto jatkuu huomenna torstaina 14. kesäkuuta kello 9.14 ja kello 15.17. Esityslista on saatavilla internetsivuilla, Euroopan parlamentin internetsivuilla. Istunto päättyy ja kiitän myöskin tulkkeja, jotka ovat tehneet vähän ylitöitä.